niin äh, kansalaiset, äh, kansalaiset pitää ottaa mukaan tällaisiin äh, suuriin aiheisiin, joita käsitellään. Dziękuję panu za tą uwagę. Kiitoksia tästä huomiosta. Annan kirjallisen vastauksen tässä asiassa. Kiitoksia. Sitten mietintö. Mietinnön esittelijä on kollega Anni Podimata. Pyydän, että pidätte puheenvuoron. Kiitoksia oikein kovasti puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoita, varjoesittelijöitä ja sihteeristöä e, Ekon valiokunnassa, samoin kuin poliittisten ryhmien koordinaattoreita e, rakentavasta yhteistyöstä ja niistä ponnistuksista, joita on e, tehty ja niiden avulla minä olen saanut aikaan tämän mietinnön. Tämä omaloite mietintö ajatellen innovatiivisia rahoitusvälineitä on erittäin ajankohtainen. Syy tähän on kriisi, joka koettelee euroaluetta. Ja kriisi on johtanut Eh, vähempiin budjettivaroihin, budjettikuriin, eh, joita noudatetaan useimmissa jäsenvaltioissa, mutta samaan aikaan se eh, asettaa paineita myös EUn budjettiin. Ja tiedämme kokemuksesta, että kun puhuimme muun muassa uusista rahoituskehyksistä, niin Euroopan kansalaiset juuri kantavat taakan omissa omassa elämässään, koska eh, tulot eh, laskevat, eh, työpaikkoja menetetään ja ihmisillä on vähemmän sosiaalisia etuja ja oikeuksia. Minun mielestäni se johtopäätös, että jäsenvaltiot tarvitsevat uusia varoja, jotka auttavat niitä talouden parantamisessa. On aivan oikea. Ja tällä tavoin saamme aikaan tasapainoa ja voidaan tällä tavoin tasoittaa epätasa-arvoa. Tämä on ainoa tapa, jonka avulla saadaan aikaan oikeat olosuhteet, jonka avulla voidaan täytäntöönpanna Eurooppa 2020 strategiaa. Ja tämä on ainut tapa, jolla voidaan puhua kunnollisista sisämarkkinoista kansalaisille. Me tarvitsemme siis uusia varoja ja täällä mietinnössäkin sanotaan, että kun lisätään nykyitä verotasoja ja vähentään julkista kulutusta. Se ei riitä vielä siihen, että voidaan näitä kohdata kansainväliset haasteet. Innovatiiviset rahoitusvälineet voivat auttaa tässä, koska ne voivat auttaa luomaan uusia varoja kansallisiin ja eu budjettiin. Kuitenkin, hyvät kollegat, tämä ei aivan riitä ja voisinkin sanoa, että eh, tämä on ainoa haitta innovatiivisessa rahoituksessa. Eh, tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että löydetään varat ja lähteet, vaan tässä pitää saada myös muutoksia nykyiseen verotusmalliin, jossa eh, verotaakka on ennemminkin työ, kohdistuu työhön ja yrityksiin meillä on niin sanottu kaksoishyöty olemassa. Se tarkoittaa sitä, että kyse ei ole pelkästään lisätuloista, vaan tässä voidaan käyttää tätä välinettä myös sääntelytarkoitukseen, ei ainoastaan rahoitussektorilla, vaan myös ympäristöasioissa. Tässä mietinnössä on neljä pääosiota finanssialan verotus, euroobligaatiot, hiilivero ja kehitysyhteistyö. Kun me puhumme finanssialan verotuksesta, varmasti voimme olla yhtä mieltä siitä, että finanssialalla, eh, finanssiala kantaa eh, suurimman taakan tästä kriisistä. Siitä huolimatta se on saanut merkittäviä voittoja ja se, sitä verotetaan hyvin vähän eh, koska eh, yleensä ottaen eh, se ei maksa eh, arvonlisäveroa, siis koko finanssisektori. Ja tämä näkyy myös näissä luvuissa, jotka osoittavat, miten rahoitustransaktiot ovat nousseet viime vuosikymmenen aikana. Ja se tarkoittaa sitä, että transaktiot ovat siirtyneet muuhun tehtävään kuin reaalitalouden tukemiseen. Euroopan parlamentti ja komissio eh, ovat tätä käsitelleet jo äskettäisissä verotusta koskevissa kannanotoissaan. Ja meidän täytyy todellakin. Parts. If you wish to speak another... Jos haluat jatkaa vielä minuutin, niin se kyllä sopii. Mutta sitten lopussa ei ole enää teillä puheaikaa. Arvoisa puhemies, minulla oli käsittääkseni viisi minuuttia tässä alussa niin minun mielestäni on tämä epäoikeudenmukaisuus pitää korjata. Meidän täytyy viestittää kansalaisille ja osoittaa, että me olemme oppineet jotakin kriisistä ja me haluamme tasapuolisen jaon tähän taakkaan. Me olemme valmiit ryhtymään toimenpiteisiin eurooppalaisella globaalilla tasolla, jotta finanssisektori on myös jakamassa taakkaa tässä nyt ollaan samaa mieltä siitä, että tässä välineenä pitäisi käyttää pääomasiirtojen transaktiomaksua, koska juuri tämä transaktiomaksu on suhteessa myös transaktion laatuun ja määrään. Niin kuin tässä 18 kohdassa sanotaan, transaktiomaksu saattaisi eh, asettaa oikealle tolalle myös eh, markkinoiden epätasapainoisuuksia ja se vähentäisi eh, keinottelua on aivan selvää, että meidän pitäisi varmistua myös siitä, että saadaan aikaan globaali transaktiomaksu, mutta huolimatta näistä kunnianhimoisista tavoitteista, joita meillä on, tilanne on hyvin eh, epätoivoinen ajatellen globaalia transaktiomaksua. Meidän täytyy miettiä, mitä teemme Euroopassa. Hyväksymmekö sen, että ei olla saatu eh, globaalia eh, sopimusta aikaan? Onko tämä riittävä? Onko se uskottavaa myös kansalaisten silmissä? Minä tiedän, että tämä tehtävä ei ole helppo ja minä tiedän, että ei ole helppo varmistua siitä, että neuvosto yksimielisesti hyväksyy tämän tyyppisen päätöksen. Still have half a... Minulla on vielä puoli minuuttia aikaa. Uh, I have uh, four plus two. Minulla on neljä plus kaksi, yhteensä kuusi. Minä, minulla on viisi plus kaksi. Okei, okay, okay. half a minute. Half a minute, thank you very much. Puoli minuuttia siis, kiitoksia oikein paljon. Niin, kiitoksia oikein kovasti puhemies. Minä halusin vain vetää pienen yhteenvedon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 haluaisin eh, kiittää Ekon ja Deve-valiokuntia ja Anni Potimaata aivan erityisesti heidän mietinnöstään koskien innovatiivista rahoitusta maailmanlaajuisella ja Euroopan tasolla. Minulla on nyt jo ollut eh, tilaisuus käydä keskusteluja monenkin otteeseen teidän kanssanne siitä, miten saataisiin pankit maksamaan osuutensa eh, kriisin kustannuksista. Kuten tiedätte, komissio on valmistelemassa äh, syvällä käyvää vaikutuksen arviointia äh, äh, rahoitussektorin uudistamiseksi, ja se on määrä julkaista tämän vuoden syksyllä. Tämän ansiosta komissio kykenee sitten tekemään ehdotuksia asianomaisella tavalla eri toimenpiden vaihtoehdoista. Me myöskin tarkastelemme rahoituslaitosten kumulitaavista vaikutusta uusille, uusiin sääntöihin, lainsäädäntöön ja verotukseen ja sen tulokset saadaan tuonnepana tänä vuonna. Kehottaisin, että odottaisitte vaikutusarvioin, vaikutusten arvioinnin tulo, tuloksta ennen kuin lähdette lyömään lukkoon kantaanne koskien ää, transaktioveroa EUn tasolla tai sitä koskevia päätöksiä. Mitä tulee sitten hiiliveroon? ole, olen yhtä mieltä siitä, että tämä nykymalli ei ihan täyden vastaa tätä saastoja maksaa järjestelmää, myöskin päästökauppajärjestelmä ja, ja energiaverotuksdirektiivin täydellinen uudistaminen ovat tarpeen, jotta energiatehokkuus ja energiasisältö olisivat sitten energiatuotteiden verotuksen pääasiallisena perustana Tätä tiedonantoa suunnitellaan tämän vuoden keväälle. Mitä sitten tulee hiilivuotoihin, olen, olemme siitä samalla kannalla kuin te me suosimme tällaista siirtymäkauden kiintiöitä ja kustannusten jakamista ennen kuin päästään lopullisiin jakoperusteisiin. Koko ajan kumminkin tarkkailemme hiilivuodon tuloksia ja seurauksia. Mitä sitten tulee päästökauppajärjestelmän sisältämään vapaaseen allokointiin tulee olemaan mukana sitten energiaverotuksessa. Mitä euroobligaatioihin tulee, komissio on yhtä mieltä siitä, että yhteinen liikkeelle lasku tehostaisi markkinatehokkuutta, integraatiota ja antaisi myöskin sitten vahvempaa tukea eurolle kansainvälisenä valuuttana. Tätä instrumenttia pitää kuitenkin analysoida vielä lähemmin eh, noin sekä poliittisesti että teknisesti. Erityisesti tällaiset eh, moraaliset vaaratekijät jäsenmaissa ansaitsevat tarkempaa syyniä vielä. Mr. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Kollegantaja Marian Jean Marinescu. Teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunta atingerea obiectivelor europene referitoare... Kiitoksia puhemies. Meillä on tietyt tavoitteet. Ilmastonmuutos tarvitsee muun muassa sitoutumista. Kyse on nimenomaan tutkimuksesta ja innovaatiosta ja siitä, että me haluamme uutta innovatiivista rahoitusta. Nyt hiiliveron käyttöönotto, pitäisi mm, olla samantyyppinen kuin ALV. Pitäisi myös olla mahdollisuus siirtää näitä veroja, jotta se on pelkästään kuluttajien harteilla. Ja tässä kyseessä on myös yhtenäismarkkinat ja kilpailukyky näillä markkinoilla. Euroopan investointipankki ja koordinointi kansallisten EU rahastojen välillä. Tällä tavoin saadaan aikaan kannustimia energiatehokkuuteen ja innovaatioon. Energiatehokkuus johtaa riippuvuuden vähentymiseen ja sillä on myönteisiä vaikutuksia myös EUn talouteen. Komission pitäisi mahdollisimman nopeasti tehdä vaikutusten arvio ajatellen kansain EUn tasoisia ja globaaleja eh, transaktiomaksuja. Ja eh, tällä tavoin eh, voitaisiin myös välttää keinottelevat transaktiot, jotka häiritsevät markkinoita. Mm, Sata olla hyvä katsoa myös, saataisiinko tästä lähde omille varoille tästä verosta. Kiitos. For your speech. Kiitoksia puheesta. Sitten EPP-ryhmäpuheenvuoro kollega Jean-Paul Cosé. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi esittäisin äh, muodon äh, suhteen pari huomiota. Esittelijä tervehti äh, niiden työtä, jotka ovat tehneet yhteistyötä tässä mietinnössä ja tässä on todellakin ollut paljon yhteistyötä. Varsinkin meidän ryhmämme, Rova Hybner on ollut tässä aktiivinen sosialistiryhmä, esitti kuitenkin vaihtoehtoisen päätöslauselman, eli äänestämme sellaisesta asiakirjasta, josta ei olla keskusteltu. Ja sitten toinen poliittinen huomio on se, että tässä luodaan keinotekoinen oppositio ajatellen transaktiomaksua. Meidän kantamme on selvä. Me puollamme tällaista transaktiomaksua globaalilla tasolla ja olemme sillä kannalla, että EU voisi kokeilla tällaista, mutta meidän mielestämme ne, me emme voi tehdä tätä päätöstä ennen kuin on vaikutusten arvio tehty. Pitäisi katsoa, miten se vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin. Ja sanoisin vielä selvästi, että EPPn kanta eh, ei ole sellainen, jolla halutaan voittaa aikaa tai odottaa. Me haluamme, että vaikutusten arvio, josta olemme puhuneet jo useaan otteeseen, haluamme, että se suoritetaan mahdollisimman nopeasti, jotta päätös voidaan tehdä, eh, valistunut päätös ja eh, myös eurooppalaisissa lehdissä tästä on puhuttu, mutta on tärkeää, että asia hoidetaan vakavasti niin, että tiedetään kaikki edut ja hyödyt ja niiden pohjalta tehdään nopeasti poliittinen päätös. Kiitos. Kiitos. Kollegamme Ude Bulman, sosialisti- ja demokraattien ryhmä. Herr Präsident, Herr Kiitoksia, puhemies. Pahoittelen, että se mitä ehdottatte ei riitä. Parlamentti antoi teille tehtäväksi, että millä tavalla voidaan aktivoitua myöskin finanssitransaktioveron osalta sitä, että olette tehneet tähän mennessä. Se, mitä tiedetään kannastanne, se on esitetty komission puolelta usein myös kirjallisesti, se on jotain muuta, se mitä te haluaisitte. On se, että, nämä, että verottaisimme pieniä finanssipalvelujen tarjoajia jotka pitävät haarakonttoreita, pitävät huolta asiakkaistaan, huolehtivat, että luottoja vielä annetaan taloudessa. Se, ketä ette halua verottaa, ne ovat spekuloijat, jotka käyttävät automatisoitua nopeaa pörssikauppaa, siirtävät miljoonia kautta maailman ja huolehtivat siitä, että talouksesta tulee ennustamaton myöskin tämä hyvä yrittäjä, joka haluaa luoda järkeviä työpaikkoja, silläkin siitä tulee ennustamaton. Sen vuoksi kantane on kestämätön ja sen vuoksi tämän talon täytyy löytää oma äänensä tässä asiassa. Kollega Gosses, pahoittelen, Jean-Paul Gosses, arvostan häntä kyllä muuten kovin, mutta olen pahoillani, että tässä tilanteessa minun täytyy sanoa, että hän on väärässä. Sen vuoksi hän on väärässä, koska hän vesittää sen kannan, joka, joka tässä talossa oli jo löydetty Beresin mietinnössä. Se on vesittämiskanta, jota herra Goses tässä edustaa ja joka hyväksyy sen kannan, niin huolehtii siitä, että komissio tekee sen, mitä se haluaa muutenkin tehdä. Eli ei finanssitransaktiomaksua haluta ehdottaa. Se on tulos, jos mennään Kosesin tietä. Hyvät kollegat, joka haluaa antaa tälle talolle oman äänen, joka haluaa luottamuksen takaisin, joka haluaa huolehtia siitä, että kansalaiset voivat katsoa toivoa meidän toimintamme kohti, että he uskovat, että teemme jotakin kriisin voittamiseksi. Niin tällä kertaa täytyy äänestää sosialistien demokraattien vaihtoehtoista esitystä vastaan ja äänestää tarkistusta kaksi puolesta. Yli sata kollegaa kaikista tärkeistä äh, ryhmistä on sen allekirjoittanut. Kiitoksia tuestanne. Kiitoksia kollega. Teille sitten liberaalidemokraatit, herra Schmidt. Kiitos puhemies, herra eh, komissaari. Minä haluan Anni Podimaattaa kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ja mehän olemme nyt sitten saavuttaneet kompromissin, eh, eh, vaikka olimme aika eri linjoilla alun alkaen. Nythän on todellakin tärkeää sitten pitäytyä päätetyissä kompromisseissa, erityisesti herra Bulmanille osoitan sanani on tietysti myönteistä, että, että mietinnössä painotetaan oikeita sisämarkkinoita, jotka sitten hyödyttäisivät Euroopan kasvua. On hyvinkin paikallaan käsitellä mahdollisuuksia raho, raho, rahoittaa infrastruktuuriprojekteja esimerkiksi projektiobligaatioilla ja sitten myöskin vaikka hiilidioksidiverolla, niin että saadaan sitten eurooppalainen tuotanto kestävälle pohjalle ja kestävän kehityksen tielle puhemies, on myöskin äh, tärkeää äh, katsoa, että, että sitten jäsenmaat sitten pitäytyvät äh, omissa sitoumuksissaan. Toistaiseksi vain Tanska, Luxemburg, Hollanti, Ruotsi ovat Eh, pitäytyneet lupauksissaan koskien näitä avustusosauksia. Ja myöskin sitten eh, valtioiden ja eh, veronmaksajien avuksi tarvitaan yritysmaailmaa. Sitä vastoin en katso, että tällainen transaktiovero on mikään hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Minun maani, puhemies, sovelsi 80-luvulla jonkin sortin transaktioveroa, minkä tuloksena ainoastaan erittäin suuret osat, suuret osat pankkisektorista muutti Lontooseen. Ruotsia nyt ei auta koko Euroopan verrata toki, mutta kuitenkin finanssimarkkinat ovat aika herkkänahkaisia. Kannattaa ottaa koketuista oppia tärkeintä on saada rahoitusmarkkinoille sitä, siitä, sellainen vakauttava tilanne, niin kuin mitä, mihin pyritäänkin, mutta se tapahtuu ilman FTTtä, eli transaktiovero. Jos näin tota, toteutetaan, sen pitää olla kaiken kattava sitten, jotta siitä todellakin olisi hyötyä. Alde puhemies vastustaa muutosesityksiä yksi ja kaksi, mutta hyväksyy herra Kosesin muutosesityksen kolme. Kiitos. Thank you. Kolik, uh... Kiitoksia teille. Sitten vihreät. Ryhmäpuheenvuoro Philip Lambert. So, pourquoi parlons-nous de ressources? Kiitoksia. Minkä tähden puhutaan innovoivista rahoituslähteistä? Miten tämä yhtäkkiä tapahtuu? Ei näin voi tapahtua me haluamme kestävän pohjan ja se tarkoittaa myös vastuullisuutta ja se tarkoittaa sitä, että tulot ovat oikeudenmukaisia ja kestäviä. Ja tiedätte, että nykyiset verotusjärjestelmät eivät vastaa näitä kriteereitä. Ne eivät takaa hallituksille mahdollisuutta eh, tarjota eh, koulutusta, sosiaalista koheesiota, eh, eivätkä ne ovat ole pystyneet estämään ero, tuloerojen kasvua Euroopassa. E, että e, verotetaan e, rahoitusalaa. Se tarkoittaa myös sitä, että annetaan panos myös tälle alueelle. Halutaan panos myös ilmastonmuutoksen torjunnalle. Ja te tiedätte, että ainoastaan eurooppa tasolla me voimme ottaa käyttöön tehokkaita ratkaisuja se ei toimi enää valtioiden tasolla. Tämä on mahdollista, mutta tarvitaan yksimielisyys. Jos yhteistä toimia, tointa ei ole, niin yhdenkään eurooppalaisen jäsenvaltion ei ole mahdollista löytää mitään kestäviä keinoja. Sitten kyse on myös talouden hallinnasta. Pitäisi sanoa sanoa, että voitteko te nyt sitten äh, sitoa toisen kätenne tulopuolen selän taakse. Ja haluaisin nähdä, miten äh, sidotulla kädellä ja sitten toisella, joka on leikattu, voidaan enää taistella. Ja tällä tavoin halutaan vastata verotuskysymykseen ja toivon, että äh, parlamentti voi tämän ehdotuksen hyväksyä. Kiitoksia. Sitten herra Ivo Streitse, konservatistit reformistit. Děkuji, pane Kiitoksia puhemies. Tuolla taululla tuolla ylhäällä lukee, että tämän päivän otsikkomme on innovatiivinen rahoitus. Puhummeko on sitten uusista eurooppalaisista veroista? Ja tiedämme kuitenkin etukäteen, että ketkä nämä verot maksavat. Pankit, ja rahoituslaitokset. On väärin syyttää pankkeja, että pankit olisivat syyllisiä, koska tiedämme, että ennen kaikkea talouden epätasapainotilat maailmanlaajuisesti ovat syyllisiä rahoitussektorin liiallinen sääntely ja poli- poliitikkojen väliintulot. Ja nyt monet sitten puhuvat finanssitransaktioverosta. Ja aina kun uusia veroja otetaan käyttöön, niin on hyvin todennäköistä, että rahoitussektori haluaa optimoida voittonsa. Ja valitettavasti sitten toimipaikat siirtyvät muualle. Ja siitä ei ole meille hyötyä. Ja sitten tästä tulee kuluttajille ja asiakkaille kustannuksia. Nyt kun sitten tehdään hyvin kipeitä finanssikonsolidointitoimia, niin tietysti pankillakin täytyy olla vastuunsa. Mutta nyt kun puhutaan uusista veroista, niin pitäisikö Euroopan toimielinten lähteä tähän mukaan? Ehkä voitaisiin sen sijaan sulkea jotakin virastoja ja siitä sitten löytyy se rahaa, jolla voitaisiin tukea eurooppalaisia hankkeita. Vielä muutama sana eurobondeista. Jos ne hyväksytään, niin sittenkö olisi tarpeen tehdä reformeja, koska ne maksetaan aina ja moraaliset seuraukset ovat syvät. Me äänestämme tätä vastaan, koska olemme uusia veroja vastaan. Herra Klute, kuinka ngl ryhmä Ja, danke schön. Kiitoksia kovasti. Hyvät kollegat, tällainen raha, pää, pää, oma siirtovero ei ole suinkaan mikään uusi. Se on aina viisi vuotta sitten, kun tuskin kukaan jaksoi uskoa, että tällainen voitaisiin ylipäänsä nostaa esille tässä kapitalismin kapitalismimainissa, mutta mitä sitten tulee näihin energiaveroihin ja euroobligaatioihin, niin se on hyvä tietenkin, mutta mitä Podimaatta ehdotuksessaan ehdottaa, on hyvää, sitä kannattaa tukea ja sitä äh, on myöskin äänestää sen puolesta. Nämä instrumentit ovat välttämättömiä. Julkistalouden äh, vahvistaminen on äh, pelkästään keskittynyt menojen leikkauksiin. Se kuitenkin, ne kohdistuvat sitten eläkeläisiin köyhiin ja työntekijöihin, jotka ovat huikeammassa yhteiskunnallisessa asemassa tietenkin. Tämmöinen muu, on äh, jätetty täysin huomaamatta, huomioimatta, äh, että voitaisiin kiristää jotakin muutakin ruuvia kuin sitä, joka korostuu, kohdistuu pelkästään kansalaisiin, eli äh, julkisen velan, velan vähentämiseen. Tämähän ei tietenkään voida, voida erottaa, tätä ei voida erottaa verotuksesta. Sillä on selkeät seuraukset kansalaisille, eli että, että pankit, yksi yksityisten pankkien velat sitten lankeavat eivät verovakseen, vaan julkisen sektorin harteille. Tämä on poliittisesti poliittisestikin välttämätöntä äh, panna äh, finanssisektori tilille niin se sitten lopulta äh, myöskin sitten nimettäisiin loppupeleissä lopulliseksi syypääksi finanssi- ja rahoituskriisiin. Ja se on tärkein poliittinen signaali, joka, joka tästä mietinnöstä maailmalle lähtee. Mekin, me kuitenkin pidämme euroobligaatioita järkevinä ja tarpeellisina instrumentteina – siihen liittyy äh, aika äh, monia piirteitä, siis sellaiset maat, jotka, jotka ovat äh, paremmassa asemassa, niiden asema ei tietenkään voida sallia sitten ylijäämänsä vahvistaa näiden euroobligaatioiden kautta, vaan ne pitää sitten tasata jäsenmaiden kanssa tasapuolisemmin. EUn yhteen pysyvyys pitää ainakin tässä yhteydessä pystyä olemaan yhtä mieltä näitä vastuun ja tasapuolista jaosta. Ne varainsiirtoverolle ovat ainoastaan yhtä huonot edellytykset nyt kuin ei tulevaisuudessa, menneisyydessä. Demokratia. Sitten vapaa-demokraattinen Eurooppa-puheenjohtaja Farage. Tämä Tobinin vero on ollut tapetilla jo vuosia. Se on globaali vero, mutta ei se ole koskaan herännyt henkiin. Mutta tässä ehdotetaan, koska EU on epätoivoinen, kun se haluaa rahaa, se on ongelmissa, mutta tarvitaan omia varoja. Tässä ehdotetaan, että käytetään mahdollisuutta Eh, rankaista eh, rahoitussektoria, koska ne ovat hyvin epäsuosittuja tällä hetkellä. Ja tämä transaktiovero eh, tulisi voimaan ainoastaan EU-ssa, ikään kuin se tuottaisi isosti tulojakin. Mutta anteeksi vain, me elämme globaalissa taloudessa ja jos jos me emme voi olla kilpailukykyisiä verotuksellisesti, niin silloin ihmiset lähtevät pois. Ja jos tehdään näin, se on aivan täyttä itsemurhapolitiikkaa. Suurin rahoitussektori maailmassa on Lontoossa ja minä voisin kuvitella, että tässä halutetaan estää anglosaksien liiketoiminta. Nyt meillä oli tässä direktiivi myös puskurahastoista, niin äh, se johti siihen, että äh, Lontoosta lähdettiin. Ja tämä äh, pitää muistaa, että Lontoossa tämä on erittäin merkittävä ala. Ja se tarkoittaa sitä, että Lontoon City nousee EUn jäsenyyttä vastaan. Ja jos äänestämme tämän puolesta huomenna, se saattaa olla hyväkin asia myös meille, koska silloin emme ole osa tätä sosialistista kokeilua. Dziękuję, e, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtajalle. Sitten Martin Ehrenhauser. Olkaa hyvä. Farage, Sie haben nicht recht. Ich sag... Herra Farage, ette ole oikeassa. Minä sanon kyllä finanssitransaktioverolle. Selkeästi olen sitä mieltä, että EU tällä alueella voi osoittaa, että tarvitsemme EUta juuri tätä teemaa varten. Ja Euroopan parlamentti voi myöskin osoittaa arvonsa tässä. Huomenna äänestyksessä varmaan äänestämme kaikki puolesta ja siitä voidaan saada solidi suunta finanssitransaktiovoroa kohtaan ja politiikka voi antaa oikeita vastauksia tätä kautta, jotta päästään tästä finanssisektorin orjuudesta. Mutta ei pitäisi olla kyse pelkästään finanssisektorille kannusteiden asettamisesta, jotta mennään pitkäaikaisiin investointeihin, jotta saadaan lisäarvoa reaalitaloudelle sillä pitää olla myös sosiaalinen osatekijä ja täytyy saada aikaan siirtymistä verotuksesta pois työnteosta. Tässä tarvitaan rohkeutta tässä talossa ja juuri tämän verojen asettamisessa 0,03, 0,05 ei riitä. Meidän pitäisi asettaa tavoitteeksi vähintään tai jopa 0,5 prosenttia. Ja kyllä myös sillä, että saadaan Euroopan laajuinen finanssitransaktiovero. Ja minä äänestän varmasti tarkistusta kaksi sen puolesta huomenna. E, dziękuję panu za wypowiedź. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten kollega Markus Ferber. Puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Kiitos puhemies, komissaari, arvoisat kollegat. <clears throat> Nyt on kysymys innovatiivisesta rahoituksesta mutta äh, siitäpä ei juuri ole mitään puhuttu. Siinä on kysymys muustakin kuin uusien verojen keksimisestä, vaan tällaisten valtion velan äh, ja muun hillitsemisestä. Mutta haluaisin kuitenkin keskittyä hetken siihen, mistä tässä keskustelussa on oikein kysymys ei ole kysymys pelkästään äh, euroapplikaatioista, me olemme puhuneet siitä tietysti pyrimässä paljon, vaan kysymys on nyt tämän talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja siitä niissä on ne kiteytyy siitä myöskin, että, että keinettelua on myöskin verotettava yksinkertaisesti, jos se sitten onnistuu maailmanlaajuisesti tai, tai jos se täällä meidän keskuudessamme onnistu. Meidän pitää kaikkien tässä unionissa sitä toteuttaa. ää, ää, ei vielä tässä aplodit riitä, vaan huomenna äänestyksessä voimme näyttää voiman komissio, me tietysti pitää, me olemme pitkään äh, äh, kuuluneet näihin jäsenmaihin, jotka voimme todeta Farageille, katsokaa työttömyyslukuja, ajatelkaa sitä teidän maanne taloista taantumaa, kun olette keskittyneet pelkästään äh, näihin rahoituspalveluihin. Kyllä meillä autot rakentuvat paremmin Bayerissa kuin teillä siellä Britanniassa nyt, kun äh, haluamme äh, transaktioveroa, nyt, sen on, nyt, sitä, nyt on oikea aika sitä toteuttaa. Leonardo Dom- Herra Leonardo Domenici, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tämä äh, edustaja Podimaaltaan mietintö sisältää paljon tärkeitä näkökohtia, jotka eivät liity pelkästään pääomasiirtojen transaktiomaksuun. Tässä on paljon analyysiäkin ja ehdotuksia ja toivottavasti se saa laajan tuen parlamentissa. Tässä on mahdollinen perusta todelliselle uudelle eurooppalaiselle verotuspolitiikalle ja finanssipolitiikalle, jota tarvitsemme. Jos puhumme verotuksen harmonisoinnista, niin tässä ehdotuksessa on juuri näitä harmonisointi ehdotuksia, jotka voisivat parantaa EUn profiilia. Tässä vaiheessa keskustelu liittyy nimenomaan transaktiomaksuun, jota sovellettaisiin ensimmäisenä askeleena Euroopan laajuisesti. Mutta ehkä nyt meidän täytyy tehdä rohkeita valintoja mutta nyt Euroopan pitää toimia ja näyttää esimerkkiä maailmalle. Ja meidän täytyy antaa poliittinen viesti. Sanoisin vain yhden asian herra Schmidtille. Minä kyllä kunnioitan hänen älykkyyttään, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia argumenteissamme. Jos me tällä hetkellä sanomme, että me emme pysty soveltamaan pääomasiirtojen transaktiomaksuja, koska on tiettyjä veroparatiiseja. Me annamme sellaisen vaikutelman Euroopasta, että me olemme puolustuskyvyttömiä sellaisen aikaan, kun monet näistä rahoituslaitoksista ovat alkaneet jälleen kerran tekemään voittoa. Minun omassa maassani Italiassa tämä ehdotus saa laajalti tukea myös pienyrittäjien yhdistyksiltä ja muilta tahoilta. Kiitos. Thank you. Madam. Kiitos. Rouva Silvi Goulart, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä tervehdin ilolla kollegamme Podimatan työskentelyä. Hän Eh, on puuttunut eh, hankaliin aiheisiin. Minä en puhu eh, euroobligaatioista, koska minä itse käsittelen sitä, mutta ottaisin esiin muutaman seikan transaktiomaksusta. Tarvitsemmeko uusia tuloja ja onko meillä oikeus parlamentissa puhua silloin tällöin tulopuolestakin? Minun vastaukseni on kyllä. Euroopassa on tiettyjä tabuja, mutta me emme pääse kriisistä, ellemme voi ja tässä tervehdin komission jäsen Semetan työtä eh, siinä, että hän on puuttunut tähän eh, asiaan. Tarvitsemmeko transaktiomaksuun sitten? Minun mielestäni tämä on erittäin eh, mielenkiintoinen asia ja viittaisin tässä Euroopan keskuspankin äskettäiseen kuulemiseen MIFID-kysymyksestä. Kaikki kaikki asiat, jotka liittyvät näihin nopeisiin pörssitoimenpiteisiin, osoittavat, että viimeaikainen kehitys on hyvin vaarallista. Ja tässä viittaisin siihen, että meidän pitää tehdä ero markkinatoiminnalla, joka tuo likvidejä varoja, ja sitten sellaisella toiminnalla, joka on nimenomaan keinottelua. Ja kolmanneksi, tarvitsemmeko eh, maailmanlaajuisia tai eurooppalaisia sääntöjä? Minä haluaisin tietää, mitä tarkoittaa globaali eh, taso. Eh, No, eh, voimmeko, eh, pitäisikö meidän odottaa, että viimeinenkin diktatuuri eh, on samaa mieltä? Piileksimmekö globaalisuuden selän takana, jotta emme lähde tässä toimimaan? Minun mielestäni aivan ilmeisesti meidän täytyy ottaa huomioon nämä seikat, mutta toisaalta parlamentin ei pidä päättää asioista uhka, uhanalaisena. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Sven kaksi minuuttia. Olkaa hyvä kollegat. Minultakin kiitokset Podin Matalle. Tämä on ollut helppo tehtävä viime viikkoina. Olette varmaankin huomanneet näistä sähköposteista, joita ollaan saatu, miten kuuma keskustelu on ollut myös jossakin ryhmissä. Tästä on huomattu, että tämä aihe on sellainen, jota kansalaiset tarkkailevat, miten parlamentti, miten täällä poliitikot ottavat kantaa tähän kysymykseen. Finanssitransaktion vero on tulos kansalaisaloitteesta, joka siis juontuu Tobinin verosta. Ja sen vuoksi ratkaisevaa on se, että miten parlamentti nyt ottaa kantaa. Nyt on tämä keskeinen kysymys, että pitäisikö sen sitten olla globaalinen. Ja globaalilla tasolla ei oikeastaan löydy vastustajia enää. Seuraava kysymys sitten, pitääkö se toteuttaa eurooppalaisella tasolla? Ja siinä valitettavasti täytyy sanoa selvästi, että monet vastustajat piiloutuvat tämän Eurooppa-argumentin taakse. Ja nämä pitäisi ottaa selvästi esille, koska meillä on menestyksikäitä transaktioveroja jopa kansallisella tasolla. Ja nämä transaktioverot os- toimivat osamarkkinoilla. Eli nyt jos herra Semeta tekee työtä vaikutusten arvioinnin kanssa, niin miten sitten se kysymys, että voiko transaktiovero toimia vai ei, vaan tutkitaan, että missä osamarkkinoilla ja mitä voidaan tehdä paikallisella, mitä Euroopan ja mitä globaalilla tasolla. Ja miten tämä nyt on tarkistuksessa muotoiltu. Kaikki, jotka sanovat, että haluavat verottaa transaktioita, ei ole syytä äänestää muotoilua vastaan huomenna jonka 120 jäsentä ovat allekirjoittaneet yhdessä. Vetoan meitä siihen, että tehkää reilusti, oikeudenmukaisesti tämä vaikutusten arviointi. Katsokaa, miten vähän finanssisektoria verotetaan ja huomenna sitten lähetetään selkeä merkki eurooppalaisen finanssitransaktioveron puolesta. Ei ole mitään syytä olla sitä vastaan. Madame Hilda Figueiredo. Rova Hilda Figueiredo. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Jo pitkän, aikaan, pitkän aikaa on tarvittu transaktiomaksua kautta maailman ja siitä syystä myös EU-ssa. Meidän pitää lopettaa veroparatiisit ja keinottelu, keinotteluun suuntautuvat rahoitustuotteet. Meidän täytyy vähentää keinottelua kiinteistöillä, eläkkeillä ja vakuutusvälineillä ja sellaisilla derivatiiveilla, jotka liittyvät myös valtionvelkaan. Me tiedämme, että rahoitusvahinko, jota aiheutuu veropetoksista ja veronpaolta, se on suuruusluokaltaan 250 miljardia euroa vuodessa. Ja sehän olisi jo itsessään merkittävä summa, niin ettei tarvitsisi puuttua tähän jo pienimuotoisesti transaktiomaksu toisi noin 200 miljardia kautta EUn ja vielä enemmän, jos 200 miljoonaa euroa ja tietenkin enemmän, jos se olisi globaali. Ja Tämä tarkoittaa sitten, äh, että äh, sanotaan, että nyt tarvitaan lisäarvioita ja äh, selvityksiä, mutta nyt on aika tehdä päätös siitä,